Uh, apologies for the late start, colleagues. We can begin. Valitan sitä, että aloitamme myöhään. Voimme aloittaa iltapäivämme yhdellä tärkeällä asialla, joka koskee Kanadan ja Euroopan unionin välistä sopimusta matkustajan rekisteritietojen siirtämisestä ja käsittelystä. Kuulemme nyt oikeudellisen yksikön näkemyksen 26.7. tekemän Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnosta siis näistä matkustajarekisteritietojen siirtämisestä ja käsittelemisestä parlamentin pyynnöstä. Näkemys äh, annettiin 218-11 artiklan nojalla. Ja näin kuulemme oikeudellisen yksikön edustajaa ja sen jälkeen puheenvuoro annetaan niille jäsenille, jotka haluavat esittää kysymyksiä ja näkemyksiä asiasta pyydän edustaja Murrayä siis näin ensin kertomaan asiansa. Thank you very much, Chair. Um, so as you know, the European Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti päätti 24. marraskuuta 2014 pyytää tuomioistumelta kantaa kahteen kysymykseen. Ensinnäkin, koska kansainvälinen sopimus Kanadan kanssa PNR-tiedosta olisi yhteensopiva perusoikeuskirjan kanssa ja erityisesti kyseessä oli oikeus yksityisyyteen ja henkilökohtaisen tiedon suojeluun, henkilötietojen suojeluun. Tällainen kysymys oli oikeusperusta. Neuvosto oli ehdottanut, että sopimus hyväksyttiin artiklan 82 ja artiklan 87 pohjalta seutissa. Kysymys on poliisiyhteistyöstä ja rikosoikeudellinen pohja. Parlamentin kysymys, josko artikla 16 olisi asianmukainen oikeuden perusta. Ja se koskee tietosuojaa, lainsäädäntöä ja kysymyksiä. Se oli marraskuussa 2014 ja nyt 26.7.2017 EU-tuomioistuin antoi lopullisen vastauksensa näihin kysymyksiin. Ja sanoin, että tämä on ensimmäinen kerta, jolloin tuomioistuin on antanut kantansa kansainvälisen sopimuksen yhteensopivuudesta perusoikeuskirjan kanssa. Tämä on varsin uutta. Tuomioistuin vastaa erittäin yksityiskohtainen ja puhun lyhyesti. Ja Ensinnäkin oikeusperusta. Ja siinä todetaan, että oikeusperusta ei ollut oikea. 87 sijasta oikeusperustan pitäisi olla artiklat 16 ja 87. Toisekseen istuin ilmoittaa, että tämä kansanvalta oikeudellinen instrumentti ei ole täysin yhteen mukava, yhteen sopiva perusoikeuskirjan kanssa nykymuodossa. Se ei ole täysin epäyhteen sopiva, mutta jotkut osat ovat yhden sopivia, yhteen sopivia merkittäviä osia, jotka eivät ole yhteen sopivia. Ensinnäkin oikeusperusta ihan lyhyesti. Kuten mainitsin, oikeusyhteistyörikosasioissa ja poliisiyhteistyöartiklat 82 ja 87 seutista. Tuomioistuin ilmoittaa, että artikla 22 ei ole oikea perusta, koska tämä kansainvälinen sopimus ei substantiivisesti ole poliisiyhteistyötä, mutta istuin hyväksyä, että artikla 87 poliisiyhteistyöstä on relevantti sopimus on selkeästi poliisiyhteistyön kanssa tekemässä. Mutta tuomioistuin jatkaa tai ilmoittaa, että artikla 16 äh, sopimuksessa, perussopimuksessa, joka käsittelee tietosuoja on yhtään relevantti, koska yksi sopimuksen tarkoitus on taata tietosuojaa. Ja sieltä on pitkälti tietosuoja pitoinen. Sellainen mahdollisuutena oli, kun on kaksi oikeusperustaa, poliisiyhteistyö vai Artikla 16. Kumpi olisi pää oikeusperusta? Ja sitten, toimii, sitten tarkastelee sisältöä ja tavoitteita tarkkaan. Ja tuomioistuin toteaa, että nämä kaksi tavoitetta ovat peruttamattomasti yhteen kietoutuneita ja tuomioistuin eivät pysty niitä erottamaan, joten artiklaan 16 ja 27 tulee olemaan äh, yhdessä oikeusperusta. Tämä on aika poikkeuksellista, koska olemassa oleva tapasokainen pohjalta oikeusperustoja täytyy olla yksi, poikkeuksellisesti kaksi mahdollista, mutta on meistä selittää, hyväksyntämenettely, menettely täytyy olla yhteensopiva. Ja tässä oli ongelma, kuten tiedätte, artikla 27 käsittelee koulu luku 5, vapaudet, oikeudet, ja sen Irlannin ja Irlannin kuningaskunnan poikkeukset pätevät siinä, mutta tuomioistuin perusteli, että tässä tapauksessa näiden faktojen pohjalta, koska tämä sopimus ei ollenkaan koske Tanskaa Tanskan tilanteen vuoksi ja koskee yhdistyntä ja Irlantia, koska molemmat halusivat liittyä tähän sopimukseen, joten ne päättivät ottaa osaa, joten näissä erityisoloissa tuomioistuin sanoi, että sekä artikla 16 että 87 voidaan soveltaa yhdessä, mikä johtaa siihen, että tässä on tupla oikeus perusta artiklan 16 kanssa. Ja toinen kysymys käsittelee perusoikeuskirjaa ja joskus sopimus on yhteen sopivaa. Tämä ensimmäinen kerta, kun tuomioistuin loppulausunnossa käsittelee tällaista kysymystä. Ja tuomioistuin vahvistaa, että perusoikeuskirja pätee silloin, kun EU tekee kansainvälisiä sopimuksia, joten se ei koskaan ainoastaan sisäistä EU-lainsäädäntöä. Miten kaikki, kaikki olivat hyväksyneet aluksi, että se koskee sisäistä lainsäädäntöä ja tämmöistä toteaa, että nämä on oikein kysyä, joska unionin kansainväliset sopimukset ovat oikeudenmukaisia perusoikeuskirjan kanssa. tuomioistuimen analyysi peruskirjan soveltuvuudesta, perusoikeuskirjan soveltuvuudesta tapahtuu. Se tapahtuu samalla tavalla kuin yhteisömuseon lainsäädännön kanssa. Kaikki, koko ajan lainsäädäntö on perusoikeuskirjan alainen ja, ja kysymys on yhteisövuodesta. On, määrätään samalla tavalla. Tämä auttaa. Mutta tätä periaatetta ei sinänsä kiistanalaistettu tässä jutussa. Ja mitä soveltamistapaan tulee, että valiokunta on käsitellyt yksityiskohtaisesti aikaisempia istuimeen päätöistä Digital Rights Islandin kanssa kaksi, silloin vuodelta 2014, ja se koski tiedon säilyttämisdirektiiviä ja toimiston päätti että tiedon selvittämistä koskeva direktiivi ei ole pätevä, koska se ei ollut yhteensopiva perusoikeuskirjan kanssa. Kysymys olisi, miten tuollainen päätös olisi soveltuisi mulla alueella ja oikeuspalvelut myös kantaa tässä. Ja me ehdotimme, että tuomioistuimen päättäjille aikaisemmissa tapauksissa voitaisiin soveltaa aikaisempiin tapauksiin tulos ei välttämättä olisi siis sama mutta samanlainen lähestymistapa olisi mahdollinen. Kiinnostavan tuomioistuin osoittaa, miten tuota, oikeudellista argumentaatiota voidaan soveltaa muissa jutuissa ja tuomioistuimen päätössä. soveltaa sitä muilla alueella. Tuomioistuin pitää useimmissa tapauksissa digital rights ja Tele kakkoseen ja Stremiin. Ja tämä vahvistaa tuomioistuimen lähestymistavan kysymys ei tiedon säilyttämisestä. Tämä lähestymistapa suojatumolle. Tämä auttaa. Siis sama oikeudellinen päättely ei päde johda samaan tulokseen kaikissa tapauksissa, mutta meillä on suuntaviivoja sen suhteen, miten tuo päätös soveltuu kaikilla aloilla. Eli tuomioistuimella on olennaisesti kolmen askeleen lähestymistapa. Ensin kysytään, Joskus perusoikeuskirjan artiklat pätevät. Jos nuo artiklat ja tietyt soveltuvat ja tietyt oikeudet ovat voimassa, kysymys on siitä, rikotaanko näitä oikeuksia. Jos niitä rikotaan, tuomioistuin kysyy, kuinka vakava rikkomus on. Jos rikkomus on vakava, tuomioistuin arvioi erittäin tarkkaan, josko rikkomus on oikeutettu. Ja tämä on kolmas askel ja perusoikeuden rikkomisen oikeuttamisen yhtäläisen tuomioistuin tarkastelee välttämättömättä ja suhteellisuusperiaatetta. Tässä tapauksessa tuomioistuin käy nämä askeleet läpi. Ja kolmas ja viimeinen se suhteellisuusperiaate ja välttämättömyys on tärkeitä tuomioistuin arvioitava kansainvälisen sopimuksen sisältöä ja kysyy erittäin huolellisesti onko jokainen sopimuksen osa sellainen, että se noudattaa suhteellisuusperiaatetta, onko jokainen osa välttämätön. Siinä on erittäin yksityiskohtaisia kommentteja sopimuksesta, jossa todetaan, että tietyt kohdat sopimuksesta eivät ole yhteensopivia perusoikeuskirjan kanssa. Ymmärtääksemme, miten tuomioistuin etenee. Tuomioistuin luokittelee tilanteen kolme vaiheeseen. On tärkeää edetä askel askeleelta. Kysymys on matkasta Kanadaan, Kanadassa olemiseen ja lähtemiseen. Joten ensimmäinen vaihe asi, asi, matkustaa ja ottaa koneen, lentää Kanadaan ja saapuu sitten tulliin. Se on ensimmäinen vaihe, joka kestää vain tuntia. Toinen vaihe koskee matkustajan pysymistä Kanadassa pari päivää, viikkoa, kuukautta. Suhteessa lyhyt aika on kyseessä. Kolmas vaihe on, kun matkustaja on palannut Kanadasta toimeenstuun, kysyy kustakin vaiheessa, millä perusteella henkilösuojaan puututaan. Ensimmäisessä vaiheessa, kun matkustaja saa tulla Kanadaan, tuomioistuin hyväksyy sen, että pieni järjestelmä voidaan oikeuttaa, että kaikkien matkustajan nimien yrittäminen kolmanteen maahan voi olla hyväksyttävää. Ja kolmas maa voi käsitellä dataa, mutta tämä koskee vain niitä ensimmäisiä tunteja, kun kone lentää Kanadaan. Tämä sallii sen, että Kanadan viranomaiset varmistavat ennen kuin joku saapuu maahan, onko tässä mahdollinen turvallisuusriski. Tuomioistuimen hyväksyy sen, koska kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen oikeuden mukaan kaikilla valtioilla on oikeus tarkastaa matkustajia, kun he saapuvat alueelle. Tämä pätee kaikkien matkustajien. että kaikkien matkustajien tieto voidaan lähettää kolmanteen maahan. Nyt kolmas maa voi tarkastaa kaikki matkustajat saapuessaan. PEN-järjestelmä. PEN on automaattinen systemaattinen prosessointi on mahdollista tässä vaiheessa, mutta tässä kaksi tärkeää poikkeamaa. Ensinnäkin arkaluontoista tietoa ei saa lähettää kolmanteen maahan. Arkaluontoista ne tieto täytyy poistaa, tuomioistuin tekee sen selväksi. Toinen varauma. Selittäessä, miten PNR-datajärjestelmä toimii. Ja se se on profilointia ja kaikki tämä automaattisesti käsitellään algoritmien pohjalta – Siinä on etukäteen määriteltyjä malleja, algoritmeja. Ja tässä me totean, että se on oikeutettu, koska se mahdollistaa sen, että ihmiset, jotka eivät ole koskaan näitä rikkomuksia, jotka eivät ole millään listoilla, heitä tunneta tuomistuin hyväksyä, että PNR voidaan käyttää tuntemattomia epäiltyjä. Ja ainoa tapa tunnistaa tuntemattomia epäiltyjä on prosessoiden data, kaikkien matkustajien data. Se on sallittu tässä ensimmäisessä vaiheessa, mutta tunnustettuaan sen PNR-järjestelmä, jossa käytetään e- etukäteen määriteltyjä kriteerejä ja algoritmeja. Tuomioistuin toteaa, että taisi olla rajoitteita tai tarkastuksia, joten ihmisiä ei saa profiloida miten halutaan – Tämä täytyy olla syrjimätöntä. Ja tuomioistuin haluaa, että profilointimekanismeja ja algoritmeja voidaan uudelleen arvioida. Sopimuksessa pitäisi olla jotakin metodeja, joilla Euroopan unioni yhdessä Kanadan kanssa voi varmistaa, miten tätä profilointia tehdään. Ja se pitäisi tehdä tilastollisen tarkastelun pohjalta, aikaisemmin voin siihen tilastojen pohjalta – Jonnan ja Kylän välillä täytyy käydä keskustelua ja sen varmistamiseksi, että profilointi ei ole syrjivää. Tämä on uusi aspekti. En usko, että profilointia ja algoritmia on tapausoikeudessa tullut tämä aika vaatimaton ehdotus ja lainsäätäjän on neuvoteltava Kanadan kanssa, miten se tapahtuu. Tuomioistuin edellyttää, että jotain tarkistuksia täytyy olla. Joten tämä voi olla tärkeää tulevaisuudessa. Tämä on siis ensimmäinen vaihe ennen kuin asiakas matkustaja saapuu. Toinen vaihe, kun matkustaja saapuu Kanadaan, hän on rajatarkistukset muodollisuudet käynyt läpi. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, joko lennon aikana PNR ei paljastanut riskiä tai henkilö pääsee maahan, tämä mahdollista, että PNR-järjestelmä identifioi matkustajan mahdolliseksi riskiksi. Kanadan viranomaiset kuulevat matkustajaa, mutta tässä tapauksessa Kanadan viranomaiset kuultuaan matkustajaa päättävät, että riskejä ei ole ja päästävät henkilön maahan. Ja jos katsotaan, että matkustajilla on riski, me ta- tarkastellaan tilannetta, että henkilöllä on oikeus tulla Kanadaan ja tilanne muuttuu. Koska tuomioistuin ei enää hyväksy sitä, että tänä aikana matkustaja ei enää profiloida tuona aikana. Tuomioistuin ei vaadi, että dataa tuhattaisiin järjestämistä tässä vaiheessa. Tuomioistuin hyväksyy sen, että Kanadan viranomaiset voivat säilyttää datan – sen ajan, kun henkilö on kannassa, mutta kannan viranomaiset eivät, heillä ei ole suoraa pääsyä dataan. Ennen kuin kannan viranomaiset tässä vaiheessa voivat, saavat pääsyn dataan, heidän täytyy saada tuomioistumelta luvan, lupa. Eli siinä täytyy olla tuomioistuimen ennakkovalvonta. Tämän tärkeä kriteeri täytyy olla objektiiviset kriteerit ja näyttää. Tämä on aika tuttua meille. Tämä on hyvin samanlaista kuin tilanne tiedon säilyttämisestä EU-ssa. Olisin vertaa näitä kahta järjestelmää. Kun matkustajat ovat maahan, dat- dataa voidaan säilyttää, mutta siihen ei ole pääsyä ilman toimistamme päätöstä. Tämä ei ole sama kuin PNR-matkustajan numerojärjestelmä nykymuodossaan muutkin kanaviranomaiset voivat käyttää PNR-dataa, eivät ainoastaan rajavalvontaviranomaiset, mutta heilläkin täytyy olla tuomioistuimen lupa. Ja muutkin maat voivat käyttää Kanadassa tallettua tietoa, mutta jälleen kolmannenkin maan täytyy saada omalta tuomioistuimeltaan lupa ennen kuin otat yhteyttä Kanadan viranomaiseen. Ja se on jälleen oikeusturvakeino. Sen lisäksi toimijasta vaatii edelleen, että toimen pitäisi tehdä ää, päätös teollisuudesta, että teollisuuden kolmansien maahan Kanadasta on adekvaattia. Tai tuon kolmannen maan kanssa täytyy olla kansainvälinen sopimus, jonka pohjalta PNR tietoa saa siitä tuohon kolmaseen maahan. Tuolta pohjalta kolmas maa voi pitää Kanadan viranomaiselta PNR-dataa. Muussa tapauksessa se ei ole mahdollista. Tämä on merkittävä rajoitus. That's the second stage. The third and final stage is then obviously... Sinne toinen vaihe ja kolmas vaihe on, kun matkustaja lähtee maasta. Matkustaja on jättänyt Kanadaan. Tuomisto katsoo, että tilanne on merkittävästi muuttunut. On sitä mieltä, että matkustaja on tarkastettu, kun hän saapuu Kanadaan. On ollut myöskin mahdollisuus tarkastaa dataa oikeustumen luvalla – matkustajan ollessa maassa, joten täytyy lähteä sitä, että siinä vaiheessa, kun matkustaja lähtee maasta, ei ole enää riskiä toimissa lähteä, että ei ole mitään turvallisuusriskejä, joka oikeuttaa datan säilyttämisen. Eli tuossa vaiheessa, kun matkustaja lähtee Kanadasta parin päivän tai viikon kuluttua, tuomioistuin vaatii, että periaatteessa data täytyy tuhota. Tämä on iso muutos siitä, kun on matkustajan numerotietoja säilytetään viiden vuoden ajan. Tässä periaate, eli suurin osa data pitäisi deletoida heidän poisto samasta, mutta tuomiston hyväksyy sen, että jossakin tapauksissa poikkeuksellisesti kanalaiset voivat säilyttää datan pitempään, jopa viisi vuotta, jos objektiivisten kriteerien mukaan yleisellä turvallisuudella on yhä riskejä. Mutta tämä on rajoitettu tapaus ja joidenkin matkustajien dataa voisi säilyttää viittä vuotta. Tuo on kohdennettua datan säilyttämistä, jos niin haluaa sanoa, mistä tuomioistuin on todennut samanlaista EU-ssa, että e tässä jotakin rinnakkaisuuksia. Ja tässä tapauksessa tuomioistuin liittää esimerkiksi Tele2-päätökseen. Joten muutokset olemassa olevasta matkustajanumerojärjestelmästä nykyjärjestelmältä tuomioistuin vaatii säilyttävän määrän, datan määrä, säilyttämisen kesto ja viranomaisten pääsy dataan, niiden ehdot muuttuvat. Ja tässä toivottavasti tiivistettynä, mitä tuomioistuin vaatii sopimukselta. Siksi tuomioistuin ei ole sitä mieltä, että järjestelmä sinänsä ei ole lainvastainen, mutta tästä täytyy muuttaa. on muitakin tärkeitä asioita menee niihin. Esimerkiksi tuomissa painottaa, että riippumattomat valvontaviranomaiset ovat tärkeitä. Sitä ei oikein ollut sopimuksia. Tuomioistuin myös vaatii, että toisessa ja kolmessa vaiheessa matkustajat, jos viranomaiset tarkastavat tuomioistuimen määräyksellä heidän dataa, näille matkustajille täytyy ilmoittaa, että he voivat itse arvioida, josko datan tarkastaminen, pääsydataan tapahtuu lainmukaisesti. Kysymys on, mitä vaikutuksia päätöksellä on Kanadan sopimuksen suhteen artikla 218 mukaan perussopimuksessa kun ottaa kielteisen päätöksen. Kansainvälinen sopimus ei voi astua voimaan Tämä on kielteinen päätös. Sopimus ei täytä perusoikeuskirjaa ja sopimus ainakaan nykymuodossaan ei voi astua voimaan. Nyt on mahdollista, että komissio saa tuon uuden mandaatin neuvostolta sopimuksen, joka on perusoikeuskirjan kanssa mahdollisuus, mutta neuvosto varmaan antaa tietoa. Tässä vaiheessa parlamentilta ei vaadita lisää toimintaa, koska sopimusten mukaan, ää, perussopimusten mukaan Kanadan sopimus ei voi astua voimaan. Parlamentti voi seurata tilannetta ja parlamentti täytyy pitää täysin perillä kaikissa vaiheissa mahdollista tulevista uudelleen neuvotteluista, olen varma, että teillä on lisäkysymyksiä, mutta olen ainakin pääpiirteissään kuvannut päätöksen. First and then the coordinators, if I may. No niin, esittelijä ensin ja sen jälkeen koordinaattorit. Sofiolle, hyvä. Kiitoksia. Kiitän oikeudustyksikköä erittäin perusteellisesta analyysistä. Mielenkiintoinen tuomioistuimen päätös, joka tarjoaa meille, miten tämä nyt sanoisi, jonkinlaisia työvälineitä tämänkaltaisten tilanteiden ja sopimusten ratkomiseen. Muutama kysymys. Ensimmäinen niistä saikin jo vastauksen, sillä halusin tätä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eli parlamentin periaatteessa ei tarvitse ottaa kantaa, vaan asia on palautunut sitten tuonne neuvoston ja komission kentälle. No hyvä. Mutta sitten tietenkin pääkysymys on se, että mitä vaikutuksia tällä tuomiolla voi olla muille sopimuksille tai EU-lainsäädännölle. Sillä jos katsotaan näitä kriteereitä, joita tuomioistuin on käyttänyt, niin selkeästi ainakin matkustajarekisterisopimus Yhdysvaltojen kanssa ei edes lähellekään vastaa näitä kriteereitä. Australian kanssa solmittu sopimus taitaa olla aika lähellä, mutta siinäkin taitaa olla jotain eroja. Ja meillä on sitten tämä SWIFT-sopimus, mutta sitten tietysti muut PNR-sopimukset, mitä niiden kohdalla tapahtuu. Ja Jos sovitaan, että eivät nämäkään vastaa tuomioistuimen asettamia kriteereitä, niin mitä täytyisi tehdä, jotta varmistaudutaan siitä, että nämä kriteerit täyttävät? Pitääkö vetää joku oikeuteen vai raukeavatko ne noin vain vai ovatko ne edelleenkin voimassa? Vaikka olemmekin todenneet, että ne eivät ole perusoikeuskirjan mukaisia ja ettei niillä ole edes oikea oikeusperustaa, sillä Yhdelläkään näistä sopimuksilla ei ole artikla 16.4 oikeusperustana. Se täytyy huomioida. Eli ainakin tässä kohdin muut sopimukset eivät ole yhdenmukaisia. No sitten mietin vain sitä, että tuomioistuin sanoo, että tietojen massavarastointi on sallittua kaiken tiedon, mutta onko se sitä varten sallittu, että se on osa kansainvälistä sopimusta, mikä merkitsisi sitten puolestaan sitä, että ei sitä sallittaisi, jos kysymys on EU, matkustajarekisteritiedoista tai kuin muun lainsäädännön alaisista, tai onko tuomioistuin mieltä, että se on yleisesti jotain sallittua. Ja lopuksi, tämä nyt vähän hypoteettisesti kyllä, koska tuomio on olemassa, mutta Artikla 87 oikeusperusta on minusta vähän hämäävä. Varsinkin jos katsotaan näiden sopimusten historiaa, niin alunperinhän niillä ei ollut mitään tekemistä oikeudellisen yhteistyön kanssa, mutta jos luetkee artikla 87, niin siinä puhutaan oikeudellisesta yhteistyöstä Euroopan unionin sisällä. En ymmärrä, miten tämä voitaisiin laittaa poliisioikeudelliseen yhteistyöhön, joka koskee muita maita. Kaikki vähän teoreettista kuitenkin, koska tuomio on tuomio. Tässä minun kysymykseni siis. Kiitoksia. Puheenjohtaja. Kiitoksia EPPstä eh, e edustaja Voss. Vielen Dank, ähm, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lämpimästi kiittää oikeudellista yksikköä tästä analyysistä, joka oli aika pitkäkin. Yleisesti ottaen voin tyytyä siihen, että sanomme, että kyllä matkustajarekisteritietojen osalta voidaan edetä. Itse en koskaan ajatellut tätä artiklaa seitsemän. Enkä nyt tiedä, olisinko yhdessäkään päätyneet siihen. 87 artikla. No sekin mielestäni oli hiukan yllättävä. Ja olisi hyvä nyt kuulla, miten tämä juridisesti toimii. En ole tätä nyt lukenut, mutta tämä liittyy tähän yhteiseen oikeusperustaan artiklassa 87. Eli periaatteessa minusta on ihan hyvä, että matkustajarekisteritietosopimus on lainmukainen. Ja meillä on näitä sääntöjä, jotka liittyvät tietojen säilyttämisaikoihin. Koskaan emme olleet ajatelleet, että olisi jonkinlainen erilaisia aikoja näiden tietojen säilyttämisen suhteen. Ja siksikin tässä ehkä pitää hiukan vielä pohtia, miten tämä kohta voidaan muotoilla paremmin. Sitten arkaluontoiset tiedot. No nyt täytyy sanoa, että jos näitä neuvotteluita jatketaan ja sitten mietitään, pitääkö näitä arkaluontoisia tietoja ylipäänsä ottaa mukaan, niin, niin tässä tuomiossa minua hämmästytti ensinnäkin se, että tässä on otettu huomioon jotenkin myös ruokailutottumukset. Ja sitten tässä ei kuitenkaan ole ravinnosta mitään, joten siksi tämä oli hiukan yllättävää. No sitten tuomioistuimen kanta. No ensinnäkin on hyvä, että meillä on selkeyttä, koska näistähän aina kiistellään. Eli pitäisikö tällaisia matkustajarekisteritietosopimuksia ylipäänsä tehdä vai ei. Mutta yllättävää oli se, että Euroopan tietosuojataso, kun tätä pannaan täytäntöön kolmansissa maissa, niin se on mahdollista. Eli nämä, näiden suojatasojen pitää olla samalla tasolla kuin Euroopassa. Ja sitten hiukan minua yllätti myöskin se, että ajatelkaapa sitä, että meidän pitäisi nyt edetä tässä asiassa nopeasti, kun ajatellaan nyt sitä, mitä tuomioistuin ei taas tue. Eli että meidän pitäisi paremmin panna täytäntöön näitä tulevaisuudessa jotta meillä olisi tätä oikeusvarmuutta. Mutta tämä kuulostakin ihan siltä, että Yhdysvaltojen ja Australian sopimus ehkä kiinnittävät sitten huomiota Euroopan järjestelmään, mutta olisi hyvä, jos voisimme edetä asiassa suhteellisen nopeasti eikä tässä nyt tule mitään suuria taukoja, vaan että mukautamme tilannetta niin kuin tuomioistuin on suositellut. No sitten tähän liittyy vielä useita yksityiskohtia, mutta nyt voimme vain todeta, että olemme aske- ottaneet askeleen eteenpäin ja sitten mietimme, millaisia tulevaisuuden sopimukset tulevat olemaan. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia edustaja Zippel seuraavana. Kiitoksia. Kiitoksia, Claude. Kiitoksia oikeudelliselle yksikölle tästä esityksestä, mitä tulee tuomioistuimen kantaan. Monet ovat täällä tätä vaatineet, minä myöskin, mutta en nyt kuitenkaan ole tästä kovien iloinen. Tämä vahvistaa kantamme, mutta paljon parempi olisi ollut, jos tietyt kriittiset kohdat olisi otettu esille jo paljon aikaisemmin politiikan tasolla ja että meille olisi esitetty toinen teksti. Ja vähän aina puhumme paremmasta lainsäädännöstä. Se olisi ollut parempi askel kuin tällainen kannanotto. No se, että tietosuojaa pitää soveltaa, niin se nyt on ihan päivän selvää. Esimerkiksi jos jollain mantereella on sellainen sääntö, että autossa pitää olla turvapöytä ja toisessa ei, niin sitten kyllä odotan, että jos tänne toimitetaan autoja Eurooppaan, niin kyllä niissä pitää olla turvavyö. Eli teknisiä asioita voidaan määrätä näin, niin miksei sitten samalla myöskin asioita, jotka liittyvät tietosuojaan. Ja tämä kiinnostaisi minua, koska tässä on nyt reikä. Meillä on Kanadan sopimus, jota täytyy vielä muokata, mutta tässä puhuttiin jo siitä, että monet sopimukset ovat samantyyppisiä tai jopa huonompia. Eli eikö nyt pitäisi olla itsestään selvää, että nekin täytyy ottaa muutottavaksi sen sijaan, että odottelemme näitä lisävalituksia. No sitten oma direktiivi kansainvälisiä sopimuksia varten. Olisi hyvä, että EU-sakin tarkistetaan nämä asiat ennen kuin niitä ruvetaan panemaan täytäntöön. Mutta yksi kysymys oikeudelliselle yksikölle. Tämä jako eri vaiheisiin, niin se oli ihan hyödyllistä. Mutta kysyisin, että jos kerään kaikki tiedot ja toimitan ne kolmanteen maahan, ja sitten todetaan, että kaikki ei nyt täsmää, Esimerkiksi tästä oleskelusta ei ole mitään tietoja ja sitten lennän takaisin ja sitten saan kuulla, että mitään arviointia ei ollut tehty tämän henkilön riskialtioidesta, joten tiedot pitäisi sitten poistaa. Ja sitten kysymys. Pitääkö Kanadan sitten poistaa ne tiedot, jotka se on saanut, vai pitääkö myöskin lähettäjän, eli meidän, myöskin sitten poistaa nämä tiedot? Vai saako sitten tämä lentokenttä, jolta kone on lähtenyt, saako se säilyttää näitä tietoja vielä? Um, Helga Stevens, please. Kiitoksia. Helga Stevens, ECRstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Olemme aina tukeneet EU- ja Kanadan välistä matkustajarekisteriä sopimusta. Ja kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä, joiden avulla torjutaan terrorismia, jotta voidaan lisätä myös lentomatkustajien turvallisuutta. Toivomme siis, että syntyy uusi uudistettu sopimus niin, että päästään eteenpäin tässä erittäin tärkeässä kysymyksessä ja jatkaa näin yhteistyötämme Kanadan ja EU välillä. Kiitoksia. Puheenjohtaja. GUE nimissä Mari Kristin ei. Sofi, haluaisitko palata et jälkeen vai? Sitten Jan Albrecht vihreästä. Uh, Kiitos selityksestä. Kiitos oikeuspalveluille. Tämä on tärkeä ja olen EPPn ja ECRn kollegojen kanssa samaa mieltä, että meidän pitäisi saattaa EU-sopimukset tämän päätöksen tasolle. Se on mitä tärkeintä aikana, kun jäsenvaltiot alkavat jättää huomiota tuomioistuimen päätökset. Pitää tehdä selväksi, että me hyväksymme ne täysin. Ja tuomioistuin tässä päätöksessään puhunut Kanadan ja EUn perän PNR-sopimuksesta, mutta se on ottanut kantansa artikla 16 seutissa ja asiassa, sitä määrätään myös muissakin artikloissa, joten tässä on sopimusta koskeva tulkintakysymys ja nämä tulkintakysymykset voidaan käydä läpi sopimus sopimukselta ja ne voidaan sitten saattaa ajan tasalle ja se on parasta, mitä voimme tehdä. Yksi asia vain. Oikeuspalvelut tekivät selväksi, että mitään muuta tulkintaa ei voi olla. Jos henkilöä ei katsota pelkästään riskinä tai epäilyttävällä kansainvälisen rikollisuuden tai terrorismin puitteissa, niin sitten sen jälkeen, kun henkilö on matkustanut, lopettanut matkansa, hänen valvontansa, sitä ei voi pidä tai hyväksyttävänä, jos tätä tarkastellaan muiden sopimusten yhteydessä, sitä, sitä vertaillaan myöskin eu ja numero sopimuksen, niin sitten tämä entry exit järjestelmän asetus direktiiva-asetus, älkää kiusat minua tästä, mutta puhutaan nyt entry-exit-järjestelmästä. Kaikki PNR-sopimukset ja PNR-direktiivi, entry-exit-systeemi, siinä on selkeä säilytysjärjestelmä henkilödatalle, henkilöt, kuuluvat näitä lakien tai säädösten alle. Se on neljä tai viisi vuotta. Sinä ei tehdä mitään eroa sille – onko henkilö epäilyttävä tai riski matkan päätettyä? Minun mielestä meidän täytyy muuttaa kaikki ne määräykset erityisesti ne, joissa meillä ei ole, jossa me olemme olleet mukana äänestämässä. En usko, että me voimme äänestää entry-exit-systeemistä, jossa on laiton osa, eli matkustajien tiedon säilyttäminen pitempään, kun matka on kestänyt silloin, kun he eivät ole riskilistalla, jos ne halutaan sanoa erityisesti, koska me emme voi pyytää Kanadaa olemaan rajoittavampi datan prosessoinnissa no, Kanadan päässä kuin mitä me pyydämme matkustajilta, jotka tulevat ulkopuolelta. Tämä olisi taas mielivaltaista. Ja tuomioistuin näkisi tuon samoin, koska he ovat esittäneet Arstotin analyysin. Ei se ole sinänsä vaan Kanadaa koskeva. Sitä, että kun matka on loppunut, ei ole syytä säilyttää dataa, jolle ei ole kytkentää riskiin. Um, before I bring Sophie back quickly, was there anyone... No, kun annan Sofille puheenvuoron. No sorry, yksi kysymys. Kysymys vain tämän analyysin pohjalta haluaisin kuulla oikeuspalveluilta. voiko olla helppoa tai Euroopan par- parlamentin puolesta tässä suositeltavaa parlamentti työskentelee Triexit järjestelmän pohjalta tietää, että tuomioistuimelta on tullut tällainen päätös tästä asiasta. Uh, niin, voi ehkä lisätä, että tällainen prosessoikeuteen liittyvä kysymys on kyllä ihan mahdoton vastattavaksi edustaja Lennarts lyhyesti. Niin yksi kysymys, joka liittyy seuraamuksiin. Täällä sanottiin, että pitää alkaa uudelleen neuvottelut Kanadan kanssa mahdollisimman nopeasti ja ehkä myöskin Yhdysvaltojen kanssa. Ja erityisesti Yhdysvaltojen osalta en nyt usko, että pystyisimme nopeasti uudelleen neuvottelemaan tämän sopimuksen, kun ajatellaan tämänhetkistä hallintoa. Eli miten tämä sitten vaikuttaisi viime kädessä, jos emme pysty uudelleen neuvottelemaan näitä sopimuksia esimerkiksi Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian kanssa. Ja tästä tuomiossa nyt sitä lukenut, mutta millaisia oikeuksia yksilöillä on näiden tietojen toimittamiseen liittyen? Eli jos itse antaa tiedon siirrolle luvan, niin se ei ole ihan vapaaehtoista kuitenkaan, koska jos se allekirjoittaa lupaa, niin sitten ei pääse lennolle. Eli onko tässä myöskin yksilöiden oikeuksia, vaikka nyt ei olekaan ihan samaa tietosuojaa toisessa maassa, niin voidaanko sinne silti toimittaa näitä tietoja? Just conscious of time. Kiitoksia. Katson tässä nyt vähän kelloa. Meillä täytyy antaa riittävästi aikaa vastattavaksi. Sofi nopeasti vielä, niin hyvin lyhyesti. Itse sopimuksesta tämä ei ole, mutta mehän tiedämme, että tietoja nytkin siirretään ja niiden siirto on jatkettu senkin jälkeen, kun edellinen sopimus raukesi. Ja nuo kahdenväliset sopimukset, mehän kaikki tiedämme, että etteivät ne ole valideja, mutta ne ovat vielä kauempana perusoikeuskirjasta kuin se sopimus, jota tuomioistuin on nyt tarkastellut. Mitäköhän se siis merkitsee tälle tietojen siirrolle? kyllähän tekosyyt aina löytyvät sen siirtämiselle, vaikka ei ole edes oikeusperusta, mutta minä kyllä haluaisin, että meillä olisi vakaa oikeusperusta. Mitä tapahtuu tietojen siirrolle kansallisesti katsoen? Puheenjohtaja. Kiitoksia Sofi. Edustaja Myr. tulkit antavat tuonne kymmentä viittä yli viiteen asti lisäaikaa. Minulla on ehdotus sitten vielä lopuksi. Maksimissaan 10 minuuttia. 10-11 minuuttia. Quick, but I'll try and go through uh, in, in order. Yritän puhua nopeasti. Jos tämä menee ohi, niin muistuttakaa. Kysymys siitä, raukeavatko muut sopimukset automaattisesti kiinnostavaa aloittaa sopimusta, josta ei ole tehty sopimusta vielä. Meksiko on neuvotteluvaiheessa. Se on helppoa. Siinä tämä päätös täytyy ottaa huomioon. Tuota, sopimusta ei voi tehdä ottamatta huomioon tuota päätöstä. Tämä vaikuttaa myös muihin maihin ei ainoastaan kolmannen Venäjän siirto kolmansiin maihin ole katsottuna. Sitä kysymys olemassa olevista sopimuksista. Sana, jota haluaisin käyttää, on tämä monimutkaista. Tuomioistuin tunnustaa sen. Tuomio oli, oli erittäin antelias, koska se lähti siitä, että molemmat tuomioistuimen kysymykset otettiin käsittelyyn. Jotkut instituutiot ja jäsenvaltiot olivat kiistäneet parlamentin kysymykset jostakin aiheesta erityisesti oikeusperustasta. Tolsten totesi, että tällä halutaan välttää komplikaatioita, kun sopimus astuu voimaan. Kansainvälisellä tasolla tämä sitoo ei toinen osapuoli vaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti vaatii sen täytäntöönpanoa. Ja tämä koskee olemassa olevan sopimuksia. Tuossa vaiheessa, kun ne ollaan, on vaikea vetäytyä sopimuksista. Joten nämä sopimukset eivät automaattisesti raukea. Ne ovat olemassa kansainvälisen oikeuden instrumentteina. EU voi muuttaa tilannetta ainoastaan kansainvälisen, kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Siihen erilaisia tapoja sopimuksia voi määritellä. Keinoja esimerkiksi sopimuksia voi olla keinoja sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä, raukeamisesta tai uusimisesta. Uusiminen on siksi mahdollisuus voi olla mahdollisuuksia neuvotella sopimuksen jossakin vaiheessa komission on päätettävä, mikä on oikea tie eteenpäin parlamentille. Mutta automatiikkaa tässä ei ole. Tämä koskee vain tätä kohtaa kannanakossa, vaikka periaatteessa tämä pätee periaatteessa muuhunkin. Kysymys on siitä, miten tämä prosessi etenee. voidaan kaikkea dataa siirtää, koska tämä on kansainvälisen vain osin totta, mutta komissa viittaa 47 siga on siviili siviililentosopimus, jonka jäsenvaltiot kuuluvat, mitä EU ei. Ja sen puitteissa data voidaan siirtää. Mutta silloin herää kysymys, voivatko kolmannet maat maksaa tämän järjestelmää? Ja mitä tavassa soveltaja on sisällä? Ja, jos ja, kansainvälistä oikeutta voi soveltaa, mutta koska kaikki jäsenvaltiot ovat Schengenin sopimuksen jäseniä, tämä oikeuttaisi tämän sisään tulisi noissa, mutta kysymys on, miten lennot ja sisällä tapahtuisivat. needs to be looked at. Um, Oikeusperusten mukaan. Vastaan. Meiltä estettiin kysymys tästä kirjallisesti. Tuomiston kysyi, mitä mahdollista, että artikla 27 soveltuu kaikki osapuolten esitti Tulkintoja oli monenlaisia. Ja kävi niin, että päätökseen tuomiston ei katso tarpeeksi vastata tuohon kysymykseen. Hän sanoi, että 27 soveltuu selkeästi, mutta mahdollinen oikeutus olisi, että mm, parlamentin oikeuspalvelut esittävät asian niin, että poliisiyhteistyössä on sisäinen ulottuvuus ja ulkoinen ulottuvuus, kun poliisi on kolmansien maiden poliisien kanssa yhteistyössä. Se on poliisiyhteistyötä. Tämä on vähän erilainen tilanne, koska Euroopan poliisi ei lähetä tietoa poliisille Kanadassa. Esimerkiksi kaupasta toimijasta, joka lähettää dataa. Ja viranomaista on pakko lähettää dataa. EU on velvoitettu EU-lain pohjalta ja Kanada Kanadan oikean pohjalta, mutta tuomioistuin hyväksyi sen, että tämä on poliisiyhteistyö, vaikka se ole suoraan poliisiyhteistyötä. Tätä ei kiistetä, mutta tämä on kiinnostava asia tarkasteltavaksi. Meillä täytyy tarkastella muita sopimuksia. Uudelleen neuvotella niitä. kysymys on siitä, josko lähettäjä on velvoitettu deletämään dataa, lentoista deletämään dataa. Ja, joten tämä yleinen säilyttämisperiaadi koskee niitä, niin voit säilyttää dataa vain niin pitkään kuin se on kaupallisesti tarpeellista. Periaatteessa ne täytyy deletoida niitä tietojen jälkeen, mutta periaatteessa lyhyen kuluttua ei ole velvoitusta säilyttää dataa. Kysymys on tekemässä päinvastoin. Dataa lähetään välittömästi ja viranomaiset säilyttävät sitä. Se on eri tilanne. Mitä tapahtuu, kun riskejä enää ole? Ja miten tämä soveltuu entry-exit-järjestelmään? välttää vasta, vasta yksityiskohtaisesti liittyen johonkin säädökseen, kun en sitä seuraa. Sitä, mutta periaatekysymykseen voi vastata. Periaate on sama, näin se ehdottomasti on. Voimme kääntää asian toisinpäin. Kysymys ei ole sitä, että ei ole riskitty tuomioistuin painottaa, kun oikeus yksityisyyteen tai oikeus tietosuojaan, kun siihen puututaan – sinne täytyy olla oikeutus, ja, ja, ja, johon liittyy näyttöä tai jotain, joku muu tapa osoittaa riskiä. Voidaan tarvita riskiä, ei ole, ja oikeutus katoaa. Ja täytyy olla oikein periaatteessa, että kun havaitaan, että riskejä ei ole ei voi enää säilyttää kussakin säädöksessä täytyy tarkastella, onko riskejä, mitkä tavoitteet ovat. Mutta lausunnossa täytyy selkeästi todeta, että, että arvioinnit täytyy olla riskipohjaista. Tuomioistuin painottaa näyttää että objektiivista kriteeriä, joka voi johtaa kohtalaiseen olettamaan epäilyyn. Mitä tapahtuu, jos uudelleen neuvottelu ei onnistua? Mitä ei voi tapahtua? Kansainvälisellä tasolla muutokset tapahtuvat, jos kaikki maat suostuvat. jos toinen maa saa suurille neuvotteluja onnistunut, Suomessa ei vastua voimaan, koska vähempää ei voi hyväksyä. Sitten seuraa oikeudellinen aukko. Ja tieto ei pitäisi siis siirtää ilman oikeusperustaa ja semmoisten tarvitsisi luoda oikeuspohjaa kansainväliseen oikeuden sopimuksen puuttuessa täytyy löytää toinen oikeuspohja. Suostumus voisi olla yksi mahdollisuus. Mutta kuten mainittiin, sitä tulee vapaasti annettua suostumista. Jos muuta vaihtoehtoja ole to- epäilyttävää. Näitä menettelyjen lääkäri viimeisen kolmen vuoden aikana Kanada hyväksyi myöskin samanlaisen järjestelmän kuin Yhdysvalloissa niin, että matkustajien täytyy antaa data etukäteen ja Tuomioistuin oli kysymys tästä, että toimi otti esille, mitä tapahtuu. Ma- tieto annetaan matkustajan suostumuksella. Tarvitaanko PRn matkustajanumero dataa antaa ja osapuolet vastasivat kirjallisesti ja tuomioistuin näytti miettivän tätä suostumusta. se, että se on periaatteessa mahdollista. Mutta päätöksessään tuomioistuin ei antanut yksin yksityiskohtaista vastausta, mutta periaatteessa vapaa suostumus on yksi mahdollisuus, jossa vapaata ja perustuu vapaaseen harkintaan. Olenkohan vastannut kaikkeen? Checking with colleagues if there's anything there. Minä tässä vain katselen, että onko tässä jotain vielä. Olemme kyllä nyt todella venyttäneet tulkkien kärsivällisyyden aivan äärimmilleen. Haluamme kiittää kuitenkin kaikkea siitä, että olette esittäneet näin kattavan esityksen. Kiitämme esi- edustajia ja esittelijän asiantuntemusta. Haluan kiittää teitä kaikkia näistä esityksistä ja jatkaisin siitä, mitä tässä Murray totesi siitä, että jos neuvosto, neuvottelut eivät onnistu, ja siitä, mitä Sofi sanoit, että mihin tässä nyt ollaan menossa ja mitä tapahtuu nyt. Ja kun pohdin sitä, mitä tässä nyt ollaan tehty, että tässä nyt ollaan sitten eturintamassa. Ehdotus on se, että ennen kuin joudutaan tilanteeseen, jossa katsotaan, että onnistuuko uudella neuvottelu vai ei, niin meillä täytyy olla myös ajatus siitä, minkä kaltainen mandaatti neuvostolla, puheenjohtajavaltiolla ja komissiolla, komissiolle halutaan, mitä ehdottaa, ja Albrecht ja muut puhuivat siitä, miten tämä sopii yhteen muiden välineiden kanssa, joten me emme voi pitää tätä pelkästään Kanadan pnr vaan täytyy katsoa myös muita EU-sopimuksia ja, ja sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Siitä syystä ehdotan, että Lokakuussa heti jo kutsutaan puheenjohtajavaltioneuvosto mm, sitä paikalle. Viro on nyt puheenjohtajana, se on hyvä. Eli jos hoidetaan tämä nyt sitten lokakuussa, saadaan hyviä vastauksia, niin sitten se on hyvä tilanne. Mutta jos ei saada tietoa sen suhteen, mikä tämä uusi mandaatti oli, niin sittenhän meillä on aina tuo takataskussa tuo päätöslauselmavalta. Minusta se olisi hyvä tapa edetä. Tämä olisi ehdotukseni. Olemme valmiita tämän kaltaisen mm, kokouksen. Ja valmistaudumme hyvin, otamme huomioon nämä Janin ja muiden ehdotukset. Ja sitten meillä on koordinoitu lähestymistapa. Näin olisimme sitten etulennassa tässä kehityksessä. Ja tämä siis minun mielestäni tarjoaisi tällaisen varasuunnitelman jos saamme myöhäisiä vastauksia näin. Olisiko tämä hyvä tapa edetä? Sophie. I suggest that the... Uh, Ehdottaisin, että varjoesittelijät ja minä kokoonnumme vaikka sähköpostitse ja luettelemme ensin kaikki kysymykset, joita meillä on, ja sitten voimme toimittaa ne kirjallisesti komissioon. Eikä silloin olisi helpompi vastata kysymykseen, sitten voimme katsoa, tarvitaanko kokouksen jälkeen vielä päätöslauselmaa vai ei. That kind of resolution starts run, you know, running away. Niin. Ehdottaisin, että pidetään tämä päätöslausumajoitus sitten takataskussa ja sitten täällä järjestäydymme ja hyvin järjestäytyneessä kokouksessa yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa kysymme sitä, mikä on uusi suunnitelma ne mandaatiksi. Sillä nyt me tarvitsemme uuden mandaatin. Niin, Jan, mitä mieltä olet tästä? These ideas are fine. Mielestäni nämä ovat ihan hyviä ajatuksia, mutta haluaisin kysyä puheenjohtajalta yhtä asiaa. Mehän äänestämme pian parlamentissa entry-exit-järjestelmästä, ja mielestäni tämän valiokunnan täytyy puhemiehelle osoittaa, että tähän saattaa liittyä ongelmia. Ja poliittisten ryhmien ja niiden pääsihteerien täytyy keskustella tästä asiasta. It's taken as I mean, that is completely correct. Aivan oikein. Tässä puhutaan nyt lokakuusta jo tälle äänestykselle. Eli ehkä ymmärsitte tämän vinkin. Ei missään tapauksessa siis marraskuussa. Tätä täytyy kyllä käsitellä sihteeristön kanssa, että tällainen koko sodan järjestetty ennen äänestystä. Asiat on tehnyt, tuosta käsitellä. Ymmärrä, mitä sanot. Me voimme mennä johonkin äänestykseen äh, samalla kyseenalaistamalla tämän, tällaisen periaatteen. Ymmärrän siis sen, mitä sanoit, tämä on ainoa järkevä looginen tapa edetä. Se merkitsee nopeasti sitä, että me on ainoa ratkaisu. Ja Antonin kanssa olen keskustellut, näin voidaan tehdä. Tämä voidaan laittaa prioriteetiksi. Eli nopeat kysymykset varjoisittelijan kanssa lyömme tämän pakettiin ja sitten käsittelemme sen täällä kokouksessa. Ja emme äänestä ennen kuin näin on tehty. Ajattelette, että no, tällainen epämääräinen kokous, mutta näin, että täällä jotkut nyökkäilivät. Yritän sanoa sen, että jos me saamme epämääräisiä vastauksia, vähän tällaista väisteleviä vastauksia, niin sitten meillä on se päätöslausuma mahdollisuus. Ymmärrättekö, mitä yritän sanoa? Jos on parempia ehdotuksia, niin palautetta nyt sitten. Ole hyvä. Niin, anteeksi, että joudun nyt tätä painottamaan, mutta ei tämä ole mikään poliittinen päätöslauselma. Tässä on kyse siitä, että noudatetaan lakia. Ja varjoesittelyiden kokous Liben tasolla saattaisi olla vähän liian alhaisen tason kokous, kun ajatellaan täysistuntoäänestystä. Ehkä ryhmät haluavat saada aikaan ensimmäisen sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Se on aika tärkeä kysymys, enkä nyt halua, että mä sitten viikko aikaisemmin sanon, että no nyt sitä ei enää saa pois esityslistalta ja täytyy aloittaa uudelleen neuvottelut. Really minchiästi. No, tämä nyt olla täytyy mennä muussa tapauksessa, hän olisi varmaan täällä. Eli hänen todella täytyy nyt lähteä. Eli meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota tähän kohtaan koska kyseessä on tärkeä asia. Emmekä voi mennä täysistuntoon ilman, että tämä on ratkaistu. Varsinkaan esittelijä nyt ilman asiat ei näy, jotta tänään jatkaa, vaan minusta meidän täytyy keskustelua siitä, että periaatteessa se, mitä teemme, on oikein. Ja se, mitä sinäkin sanot on oikein, ei ole järkeä viedä tätä täysistuntoäänestykseen, jos asia on vielä kesken mutta ehdottaisin, että katsomme sitä, miten voimme siirtyä eteenpäin. Ehdottaisin, siis kun tarkoitan nopeasti, niin ensi viikolla heti jo alussa ratkaisu tähän. Mutta haluaisin pitää tämän ehdotukseni voimassa ja haluan ottaa yhteyttä komissioneuvoston puheenjohtajavaltioon heti. Puheenjohtajavaltio tulee lokakuussa ja sitten pyrimme katsomaan sitä, mitä tässä entry exit järjestelmässä tehdään. Siis onko tämä järkevää? Katsotaan, voidaanko asia hoitaa. Niin, ja päätösasema sitten, älkää nyt ymmärtäkö väärin, se on poliittinen ase, jos emme saamme niitä vastauksia, joita haluamme saada. Ei ihan ensikäden, ensikädessä emme siihen turvaudu koska tämä ei ole poliittinen kysymys. Älkää siis ymmärräkö väärin sitä, mitä haluan sanoa. Ja yleisesti vain vetoaisin siihen, että että jos täällä on parempia ehdotuksia, niin kakistakaa ulos ihme joka tapauksessa. Seuraava libekokous 25.9. Kiitoksia kollegat ja henkilökunta koko on